rokotusohjelma käytössä, koska muuten tämä nopea työ vesittyy. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia kovasti. Keskustelu on näin päättynyt. Äänestetään kello 12. Seuraavaksi sitten äh, on äh, suullinen kysymys komissiolle koskien tomaattien tuontia Marokosta. Edustaja Amazoni ensimmäisenä. Yes, it's okay. signor presidente onorevoli colleghi l'interrogazione che abbiamo presentato come komission petizioni olemme vetoomusvaliokunnan puolesta esittäneet kysymyksen ja tämä osoittaa sen kuinka tyytymätön meidän valiokuntamme on euroopan komission meille antamaan vastaukseen kysymyksessä jonka espanjan hedelmä ja vihannesalan tuottaja ja vientijärjestöjen liitto on jättänyt valituksen. Komission vastaus keskittyy jäsenvaltioiden vastuuseen hintojen määrittelymekanismissa kiinnittämättä kuitenkaan huomiota valituksessa käsiteltyyn varsinaiseen kysymykseen, eli epäsäännöllisyydet tai sääntöjen vastaisuudet, joita tomaattien ja muiden vihannesten tuonnissa Marokosta on tuotu. Tämä säännönvastaisuus jäi Olafin haaviin muutama vuosi sitten. Euroopan petosten torjuntavirasto havaitsi epäasianmukaisia menetelmiä asetuksen 3223-94 perusteella. Siinä on kuvattu deduktiivinen menetelmä, joka laskee tuotteiden tulohintaa Euroopan unioniin ja johtaa markkinasääntöjen loukkaamiseen ja on eurooppalaisten tuottajien ja tuojien edun vastainen. Erityisesti Espanja, Kreikka, Portugali ja Ranska ovat tässä kärsijän asemassa. Nyt komissio laatii uutta kahdenvälistä sopimusta Marokon kanssa ja siinäkään ei näytetä otettavan huomioon näitä hälyttäviä tosiseikkoja. Se on silkkaa jatketta tähän asti sen tuontijärjestelmän toteuttamiselle ja Marokosta tuodaan EU-hun tuotteita EU-sääntöjen vastaisesti. Meidän on kiinnitettävä selkeästi huomiomme tähän asiaan. Ja yksi asia, joka tähän myöskin liittyy, ovat siirtolaisuus ja maahanmuuttajavirrat, sillä hyvin suuria määriä ihmisiä Marokon kaltaisista maista tulee Pohjois-Afrikasta EU-hun. Ja heistä koituu sitten ongelmia meidän maillemme. Äskettäiset tapahtumat ovat osoittaneet, että tällä on ollut suurta vaikutusta myös maatalouteen. On ollut vaikeuksia ottaa näitä henkilöitä vastaan ja EU:ssa emme pysty antamaan heille minkäänlaisia odotuksia tai toiveita elämänsä suhteen. Erityisesti Italiassa tämä on ongelma ja maatalouskin kärsii. Sama koskee Ranskaa, Espanjaa ja Portugalia, joissa kaikissa on paljon vaikeuksia ja tästä aiheutuu suurta vahinkoa ja toivon kuulevani, mitä komissio aikoo tehdä. Kiitoksia, herra komission jäsen. Teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puhemies. Minä yritän vastata tässä vetomuksessa esitettyyn kysymykseen. Ja kiitän myös edustaja Matsonia siitä, että hän on tämän asian nyt nostanut esille. Aivan aluksi halusin vakuuttaa äh, äh, salille, että komissio äh, tarkkailee huolellisesti Marokkon ähm, tomatin tuontia marokkalaisten toimijoiden ilmoitusten perusteella, myöskin sitten kansallisten tulliviranomaisten tilastojen perusteella valvontaa suoritetaan. Toistaiseksi ei ole mitään näyttöä siitä, että järjestelmällisesti olisi syyllistytty väärinkäytöksiin tämän tuonin osalta. Meillä on tietoa yhdestä, yhdestä tapauksesta, johon palaan tuonempana. Ja no, tämä tapaus oli vuodelta 2007, jolloin Olaf mm, vahvisti, että tämä nykyinen järjestelmä saattaisi johtaa opportunistiseen käyttäytymiseen, joka ei välttämättä tule säännönvastaista, mutta epäsäännöllistä äh, äh, koskien äh, tuontihintojen määräämistä ja tuontimaksujen määrääminen on kansallisten tulliviranomaisten toimivaltaan kuuluva asia yksinomaisesti. Toinen eh, piirre eh, tässä, tässä on tämä kansallinen, kansainvälinen ulottuvuus, jota, eh, joka heijastuu Dohan keskeneräiseen kierrokseen. Ja tällä nykyisellä sovellusmenetelmällä saattaisi olla Dohan tuloksiin kielteinen vaikutus. Marokon väliset uudet kahdenväliset sopimukset, Marokon kanssa tehdyt uudet kahdenväliset sopimukset määräävät tarkasti eri kiintiöt eri tuontitavaroilla, muun muassa tomaatille. Tässä yhteydessä pyritään myöskin tavoittelemaan sekä hedelmän että vihannessektorin osalta tasa, tasapuolisilta. Tomatin tuonti on 52 000, 000 tonnin rajoitettu, mikä on huomattavasti vähemmän kuin aiemmin. Lähem, nykyiset markkinaosat ja Euroopan unionin tuotanto ei tällä tavalla häirinnyt tulohinnoissa tulee huomioida voimassa olevat kansainväliset sopimukset ja niiden määräykset. Komissio vahvistaa, että, että aset, asetusta, äh, että asetusta äh, haluaa varmistaa, että asetusta huolet, äh, noudatetaan ja niin sen vuoksi valtuuttanut Olafin tekemään tutkimuksia tähän, tässä asiassa, niin kuin Ramatsonin peräänkuuluttaa. Jos jotain väärinkäytöksiä esi, esiintyy, niin tietysti, niihin tietysti puututaan, mutta itse asiassa tuloksen, tutkimuksen tulosten täytäntöönpanon tai tulosten johdosta tehtävät toimenpiteet ovat sitten kunkin jäsenmaan viranomaisten, erityisesti tulliviranomaisten vastuulla ja he, niiden toimivaltaan kuuluva. Miten tulee valvonnan järjestämiseen? Mm, yksi seikka, joka tässä suullisessa kysymyksessä on nostettu esiin. Siltä osin täytyy todeta, että komissio, kuten sanottu, valvoo tomaatin tuontia ristintarkastusjärjestelmällä. Eli siis nämä, näitä tuo, vientiasiakirjoja ve, verrataan viikoittain sitten kansallisten tuliviranomaisten tuontirekisteritietoihin ja samoin myöskin Eurostatin tilastoihin. Eli kyllä meistä, meillä on aika tarkat tiedot käytettävissä, mikä estää tällaisen järjestelmällisen määräysten vääränkierron kyllä tehokkaasti. Kiitoksia edustaja Harans Garcia, olkaa hyvä. Gracias, Kiitos puhemies. Aivan ensiksi haluaisin kiittää vetomusvaliokuntaa sen tekemästä työstä. Sen jälkeen, kun FedEx on valituksen esittänyt, eli Espanjan hedelmä- ja vihannesalan tuottaja vientijärjestöjen liitto. Ja tämä pohjautui 2007 julkaistuun raporttiin, jonka Olaf julkaisi. Sieltä löytyvät selvät päätelmät ja ne perustelevat kunnolla sen, että komission olisi pitänyt aloittaa työt jo kauan sitten, kun pyrittiin selvittämään tulohintoja ainakin tomaatialalla. Mutta komissio ei ole ryhtynyt toimiin, ei ole pyrkinyt ratkaisemaan mahdollisia kiertotapoja näiden hintojen suhteen, vaan on neuvoteltu uusi sopimus Marokon kanssa ilman, että sitä ennen on ratkaistu vanhoja ongelmia. Nyt olisi kuitenkin korkea aika komission toimia vastuullisesti. Sen pitäisi tutkia, missä eh, tällaisia väärinkäytöksiä tapahtuu ja pitäisi pyytää, että maksettaisiin maksamattomat tullimaksut. Ei pidä ratifioida uutta sopimusta Marokon kanssa ennen kuin nämä asiat selvitetään. Me emme halua vaikeuttaa kansallisten sopimusten allekirjoittamista, haluamme vain vakuuttaa, että nämä sopimukset eivät saa olla Euroopan intressien vastaisia ja pitää myös noudattaa näitä sopimuksia. Mitä tulee uuteen sopimukseen Marokon kanssa, Euroopan hedelmä- ja vihannesalaa pyytää ainoastaan takeita sille, että näiden sovittujen toimenpiteiden toteutuminen varmistuu. Tämä on mahdollista ainoastaan, jos uudistetaan tulohintajärjestelmää. Ennen kuin saamme uuden tulohintajärjestelmän, me emme saa myöskään sopia uutta sopimusta Marokon kanssa. Emme voi ratifioida komission jo allekirjoittamaa sopimusta. Ja jäsenvaltioille kuuluu sopimuksen valvonta. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltion pitäisi kovasti ponnistella taloudellisesti. Me olemme kuitenkin jo pitkään vaatineet, että saisimme sellaisen eurooppalaisen tullijärjestelmän, eli samanlaisen kuin Yhdysvalloissa, ja näin voisimme todellakin valvoa rajoilla tapahtuvaa panie przewodniczący. Zdaniem hiszpańskich rolników... Kiitos, puhemies. Espanjalaisen tuottajan mukaan, joka on tehnyt tämän vetomuksen Euroopan parlamentille, on olemassa vaara, jonka marokkolaistomatit aiheuttavat elintarvikehinnoille Euroopassa. Meillähän on suostumusasemaa koskeva sopimus Marokon ja EUn välillä ja siinä on määritelty nämä hinnat. Eurostatin mukaan Marokko toi viime vuoden joulukuussa yli 70 000 tonnia tomaatteja Eurooppaan, eli yli kaksi kertaa kiintiön verran, joka tuossa sopimuksessa on määritelty. Tämä tarkoittaa merkittäviä menetyksiä eurooppalaistuottajille, puhumattakaan siitä, että myös tullitulot vähenevät Onkin aivan oikein todeta, että on esiintynyt sääntöjen vastaisuuksia, varsinkin kun hinnat ovat olleet alhaisemmat kuin sopimuksessa on määritelty, ja tämä on vähentänyt tullituottoja. Olen samaa mieltä kuin vetomusvaliokunnan muut jäsenet siitä, että komission on vastattava meille, millaisia toimenpiteitä se asiassa aikoo toteuttaa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Telmo Saikauseo. Dear colleagues. Kiitos oikein paljon, puhemies. Viime lokakuussa esitin suullisen kysymyksen Euroopan komissiolle ja esitin kysymyksen, joka liittyy EUn tomaatin tuontiin vuonna 2008 noin 100 000 tonnia oli ero Eurotaksudia Eurostatun mukaisesti. Vastauksena saimme kuulla, että ongelma on havaittu ja sitä pyritään ratkaisemaan, mutta ei ole kuitenkaan selvää, aikooko komissio saada aikaiseksi sen, mitä kuluttajat ansaitsevat. Me tuomme tomaatteja Marokosta ja muistakin kolmasta maista. Meidän pitää saada aikaiseksi sellaiset neuvottelut, jotka ovat oikeudenmukaiset kaikille, niin ettei siitä joudu maksamaan Euroopan maataloustuot tuotantoala. Ja meidän pitää myös pystyä valvomaan kaikkea sitä, mitä tuodaan EUn ulkopuolista maista, erityisesti joidenkin Pohjois-Euroopan satamien kautta. Jos meillä ei ole kunnon rajavalvontaa, niin maatalousalan tulevaisuus on todella vaikea Euroopassa. Jos Euroopan tomaattituotanto kärsii EUn ja Marokon sopimuksista, on hyvin vaikeaa lisätä taas tuotantoa EUn maaperällä. Eli nämä säännöt, niiden pitäisi soveltua kaikkiin. Tarvitaan oikeudenmukaista kilpailua. Ei voi olla niin, että on erilaiset säännöt eurooppalaisia viljelijöitä varten ja ulkopuolisia viljelijöitä varten. Jos tämä hyväksytään, niin meidän maataloussektorimme tuottavuus vähenee ja tämä vaikuttaa myös suuresti työvoimaan Euroopassa. Minä kannatan kauppaa, mutta kuitenkin niin, että ehdot kullekin osapuolelle ovat symmetriset, muuten kauppaa ei ole oikeudenmukaista eikä kilpailu ole oikeudenmukaista kilpailua. Minun mielestäni parlamentin ei pitäisi ratifioida EU-Marokon välistä sopimusta, jos ei siinä oteta mukaan lausekkeita, jotka koskevat työmarkkinoita, sosiaalista ulottuvuutta jos näin ei tehdä, niin ehkä koko meidän maataloustuotantomme ja elintarvike teollisuus kärsii. Kiitos. Kiitos. Uh, Viittilet uh, catch the eye-vaiheeseen äh, äh, vai onko oliko, haluat tähän menettelyyn ilman puheenluottelua ilmoittautua? Kiitos. Hyvä. Sitten edustaja Ferreira. Kiitos puhemies. Kauppasopimukset, jotka koskevat maataloustuotteita Marokon tai muiden välimeren maiden kanssa, esimerkiksi Egyptin tai Israelin kanssa, olemme monta kertaa varoittaneet niistä. Olemme varoittaneet, että ne ovat omia laskemaan tuottajahintoja, joita EUn tuottajat saavat esimerkiksi Portugalissa. Ja heidän on vaikeampi kaupitella tuotteitaan. Emme pidä siitä, että hedelmä- ja vihannesalalla vapaakauppa edistyy ja aiheuttaa sitä, että hintoja poljetaan ja myöskin tuotantoehdot EUn ulkopuolisissa maissa ovat edullisemmat kuin EUssa. Näissä maissa maataloutta hoidetaan tehotuotannon tavoin ja tämä koituu pk viljelmien, perheviljelmien ja paikallisten ja alueellisten markkinoiden tappioksi. Ja kaikki heikentää ympäristön tilaa ja elintarvikeomavaraisuutta. Olemme varoittaneet myös siitä, että komission ei pidä sivuuttaa EUn tuottajien intressejä. Sen pitää taata asianmukaiset tuottajahinnat etenkin pienille ja keskisuurille maatalousalan yksiköille. Komissio ei ole kiinnittänyt huomiota Olafin kertomukseen, jossa mainittiin säännönvastaisuuksia tomaattien tuonnissa Marokosta. Komission on tunnustettava se, että tällainen tuonti on alentanut EU-ssa saatavia markkinahintoja. Komissio on kaikesta tästä huolimatta päättänyt laajentaa tomaattien tuonnin mittakaavaa EU-hun. Tässä on kyse fundamentalistisesta liberalismista, joka toimii pelkästään monikansallisten ja Euroopan ulkopuolisten toimijoiden eduksi. Ja näihin kysymyksiin toivomme komission vastaavan. Kiitoksia edustaja Mato Arver. Presidente. Kiitos puhemies. Kanarian saarten, Mursian alueen, Valensian alueen tomaatin tuottajat, kaikki ovat EUn tomaatin tuottajia ja toivovat, että komissio ryhtyy toimiin tässä tilanteessa, joka aiheuttaa suuria vahinkoja heille. Tässä on petoksia, niin kuin te tiedätte. Marokko saa käyttöönsä tulohinnan, jota se ei kuitenkaan noudata. Ongelmia on ollut eri vuosina, myös vuonna 2010. Tehän tiedätte, että Espanjan tomaatin tuottajien pitää kilpailla marokkolaisten kanssa erilaisissa olosuhteissa. Täällä on paljon korkeammat tuotantokustannus sen takia, että Euroopan unionissa on hyvin korkeat laatuvaatimukset, elintarviketurvallisuusvaatimukset ja kasvinsuojelualaan ja työvoiman kohteluun liittyviä sääntöjä, joita ei kuitenkaan vaadita muilta mailta. Me haluamme edistää laatua ja varmistaa sen, että viljely voi jatkua, mutta nyt on täysin kestämätöntä se, että komissio on tietoinen siitä, että tulohintajärjestelmä toimii huonosti. Tämä edistää petoksia, niin kuin Olaf on jo todennut, ja komissio ei kuitenkaan huomioi sitä, että ei täytetä niitä kiintiösopimuksia, mitä Marokon kanssa on tehty komissio sanoo, että jäsenvaltioiden pitää suorittaa valvontaa, mutta jos ne eivät toimi, komissio on ryhdyttävä toimiin. Nyt on täysin sietämätöntä se, että kiintiöitä ei noudateta, ei makseta tulleja oikealla lailla, eikä silti komissio ryhdy toimiin. Mekään emme aio olla avuksi ennen kuin saamme vakuutuksen siitä, että järjestelmä muuttuu niin, ettei tässä ole epäoikeudenmukaista kilpailua markkalaisten tuottajien osalta. Meidän, teidän on valvottava sitä, että sopimukset toteutuvat ja erityisesti Euroopan unionin tuottajien puoltaminen kaikkialla Espanjassa ja muualla. Kiitos. Kiitos tästä. Edustaja Andres Barea, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Vuodesta 2003 alkaen on pyydetty, että tulohintajärjestelmää muutettaisiin. Tämä parlamentti on sitä pyytänyt jäsenvaltiot myös, Espanja, Ranska ja tukea Italialta, Kreikalta ja Portugalilta. Tätä asetusta on pantu täytäntöön väärin joitain tulleja ei maksita ja on vääränlainen laskentamenetelmä käytössä. Tästä on haittaa tälle toimialalle. Tässä tulee epäoikeudenmukaista kilpailua ja myös tullimaksuja menetetään. Tämän on todennut vihannes- ja hedelmäalan tarkastaja järjestö ja sanotaan, että tämä asetus mahdollistaa sen, että tässä sitä ei panna kunnolla täytäntöön ja kuten Olaf on todennut, tämä käytetty laskumenetelmä johtaa siihen, että lisää tullimaksuja ei makseta. Komission tehtävä on ratkaista tämä ongelma. Ongelma on ratkaistava, on annettava jonkinlainen vastaus jäsenvaltioille. 16 vuotta jo tämä ongelma on jatkunut Espanjan, Valensian, Mursian alueen, Andalusian alueen tuottajat joutuvat kärsimään. Nyt tarvitaan ratkaisu. Myös kuluttajat joutuvat kärsimään. Thank you, Mr. De... Kiitoksia, edustaja De Castro, olkaa hyvä. Puhemies, hyvät kollegat, tämä vetomus, josta nyt tänään keskustellaan, on äh, lähtöisin äh, parlamentin äh, maatalous- ja kansainvälisen kaupan valiokunnilta, jotka juuri neuvottelevat Marokon kanssa tehtävästä uudesta sopimuksesta. Olafhan on tässä vahvistanut, että tomaattien tuontiin on eurooppalaisten tuottajien tappioksi ilmennyt säännönvastaisuuksia painetta tomaattien muiden vihannesten tuontiin on luvattu kasvattaa, jos sopimukset aiotaan solmien, niistä on usein nimittäin tästä tuonnista haittaa eurooppalaisille tuottajille nykyisessä Maghreb-alueen poliittinen ja taloudellinen kriisi antaa erityisen syyn puntaroida tätä sopimusta varsin tarkkaan. No, kiitoksia, edustaja Kartia Beres. Kiitos puhemies. Niin kuin FEBEXin vetomuksen esittäjät pyytävät, tässä nyt viittaa myös Espanjan ja muiden jäsenvaltioiden pyyntöön, että pitäisi muuttaa jotain artikloja tästä mainitusta asetuksesta. Mitä tulee laskumenetelmään, kun tulohintaa määritellään, niistä on poistettava tämä deduktiivinen menetelmä, eli yksi kolmesta menetelmästä. Tämä on tarpeen sen takia, että pitää huomioida, että tuojat valitsevat sen menetelmän, joka eniten kiinnostaa heitä kolken hetkellä ja jonka kautta maksetaan vähiten näitä tulomaksuja. Nyt pitäisi komissiolta kuulla sitoumus siihen, että järjestelmä muutetaan taas kerran vaadimme, että tulohintajärjestelyn on toimittava kunnolla ja tätä maataloustuottajat odottavat. Kiitos. Kiitoksia. Nyt sitten edustaja Lavia Catch the Eye-vaiheessa. Olkaa hyvä. Signor Presidente, signor Commissario. Eh, Puhemies, hyvä komission jäsen. Tämänpäiväinen keskustelu joka koskee FEPEXin alun perin tekemää valitusta, käydään juuri oikeaan aikaan. Nimittäin parlamentissa samanaikaisesti käsitellään myös Marokon kanssa solmittavaa kauppasopimusta. Vetomus viittaa ongelmaan, jota komissio ei vieläkään ole onnistunut ratkaisemaan, ja parlamentti vaatii nimenomaisesti, että komissio ottaa asian huomioon uusissa kauppaneuvotteluissa. Eurooppalaiset tuottajat kärsivät tästä vapakapa-aallosta, joka on pyyhkimässä Euroopan yli. Meidän on puolustettava intressejämme ja omien tuottajiemme etuja. Tämä ei koske pelkästään tomaatteja, vaan kaikkia hedelmä- ja vihannesalan tuottajia. Ja erityisesti he joutuvat kärsivän markkinoiden avautumisesta signor Presidente. Sono comprensibili. Kiitos, puheenjohtaja. Puhemies, tämän aamun arvostelu on ymmärrettävää tämän vetomuksen pohjalta. Meidän täytyy aina toki varmistaa, että tällaiset maataloustuotteiden tuontia ja vientiä koskevat sopimukset Marokon kanssa ovat tasapainossa asianmukaisesti eivätkä äh, äh, ahdista Euroopan äh, maataloustuottajia hankaliin, hankaliin, hankalaan asemaan. Kaikki sopimukset pitää tapahtua avoimesti. Näin sitten myöskin varmistetaan myöskin Euroopan ja Marokon suhteiden asianmukaisuus. Ja nyt komission onkin tarkistettava sitten maatalous tuottajien tilanteen valossa tätä. Muistan kuitenkin tämän Marokon poliittisen tilanteen ja koko Maghreb-alueen kuohunnan on hyvin tärkeää ymmärtää myöskin, mitä siellä kulisessa tapahtuu. Maataloustuotteiden tuonti, kuten juuri tomaattien, on myöskin paikallisille erittäin tärkeä asia. Edustaja Romero. Kiitos. Meillä on kokemus osoittanut, että tämä business as usual lähestymistapa voi olla aika huono. Meidän pitää olla varovaisia erityisesti Magrebin alueella nyt. Minä voin yhtyä niihin, jotka sanovat, että nykyolosuhteissa ei todellakaan pitäisi jatkaa Marokon kanssa tehtyä sopimusta. Kalastusvaliokunnan esittelijänä tai lausunnon laatijana haluaisin sanoa, että nyt todellakin pitäisi toimia niin, että varmistetaan, että tomaatti tai mikä tahansa tuote, joka tuodaan tänne, sen pitäisi olla tuotettu samanlaissa olosuhteissa kuin täällä Euroopan unionissa. Jos tätä ei pystytä takaamaan, niin sitten meidän pitäisi todellakin miettiä koko asia uudelleen. Tässä ei pidä lähteä protektionismin suuntaan, mutta pitää olla oikeudenmukaisia kaupankäynnissä ja meidän pitää sen takia tehdä selväksi, minkälaisista puitteista on kyse, jotta voidaan kunnolla toimia. Kiitos. Thank you, Mrs. Kiitos. Sitten Gutierrez. Señor presidente, Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ymmärtävät Välimeren ongelmaa Espanjan valtuuskunta ja kaikki niitä, jotka ymmärtävät, että Kanarian saaret, Mursian alue ja Almerian ja Valensian alueet, kaikkialla siellä on todettu, että komissio ei noudata sitoumuksiaan ja moni yritys on joutunut sulkemaan ovensa. Se on kuitenkin sama paikka, jonne maahan muuttajia tulee. Me joudumme tässä kriisitilanteessa huomioimaan sellaiset ihmiset, jotka tulevat työskentelemään ja voivat näin saada varoja perheilleen. Teidän pitää perustamissopimuksen velvollisuuksien nojalla miettiä kansalaisten tarpeita ja oikeuksia. Nyt ei saa käyttää sellaista politiikkaa, jossa tuotetaan maahan tai tuodaan maahan sellaisia tuotteita, jotka on tuotettu huonossa olosuhteissa. Ja. Kiitos puhemies. Um Kiitos puhemies. Eurooppalaiset sisämarkkinat, niidenhän pitäisi palvella eurooppalaisia tuottajia. Ja eurooppalaisilla kuluttajilla pitäisi olla oikeus ostaa hyvin tuotettuja terveellisiä tuotteita kaikkialla. Markkinoiden avaaminen, avaaminen tarkoittaa sitä, että tuontikiitiöt on toteutettava siten, että kolmea perussääntöä noudatetaan. Tuotua määrää on ensinnäkin valvottava. Toisekseen tuotteiden laatua on valvottava. Ja tämä koskee myös tuotantostandardeja. Kolmanneksi vaikutuksia Euroopan maataloustuottajille on myöskin arvioitava ja ne on otettava huomioon. Jos näin toimitaan, niin silloin voidaan estää haitta, joka aiheutuu Euroopan taloudelle. Ja pyydänkin, että komissio ottaa Marokon kanssa solmittavan sopimuksen tarkkaan tarkasteluun ja vasta kun tämä asia on korjattu, niin sopimus voidaan allekirjoittaa. Kiitos. Mr. Dantin. Kiitoksia. Herra Don'ta. Don'ta. Si, monsieur le président. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää espanjalaisia tuottajia, jotka ovat osoittaneet meille tämän vetomuksen, joka tulee meille todella oikeaan aikaan. Jo kuukausien ajan täällä parlamentissa olemme muistuttaneet komissiota siitä, kuinka vaarallisia jotkut kahdenväliset sopimukset ovat meidän taloudellemme. Me tietysti olemme tietoisia Marokon kehityskysymyksestä, eli se, että Marokon kansa jäisi kotimaahansa. Tämä olisi paras tapa toimia niin, että maahanmuutto-ongelmia jatkossa tulisi. Mutta kun komissio sanoo, että uusi sopimus ainoastaan vahvistaa nykytilanteen, niin me voimme kyllä havaita Olafin raporttien kautta, että tämä tilanne, johon komissio viittaa, ei ole kunnon ratkaisu. Haluaisin varoittaa komissiota myös toisesta seikasta. Meille sanotaan, että nämä sopimukset, joista on neuvoteltu uudelleen, niillä voidaan tukea markkolaisia tuottajia, mutta mistä tuottajista me puhumme? Viejät, viejäyritykset ovat suuria elintarvikejättiläisiä, jotka ovat perustaneet Marokkoon suuria tiloja tästä sopimuksesta eivät pientuottajat hyödy, sillä ne eivät pysty tuottamaan sellaisissa olosuhteissa, jotka Euroopan markkinoilla voitaisiin hyväksyä. Nyt ei pidä yrittää meitä huijata. Tätä pyydän komissiolta. Kiitoksia. Sitten komissari Sefcovic, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies alkuun muutamia lukuja. Monen puheen, puhujan puheissa välähtäneet. Komeksin tiet EU-tomaatin tuonti Marokosta lisääntyi 99 2000 jaksosta 185 000 viime vuoden 2,5 000 tonniin. EU-lisätuonti tomaattien osalta kasvoi 493 000 tonniin 2,5 tonnista. Eli 72-59 prosenttiin niin osuus on laskenut. 17-18 miljoonaa tonnia kaiken kaikkiaan on tuontia ja äh, äh, nämä luvut ovat aika äh, hyviä pitää mielessä pannaan ongelma tavallaan oikeisiin puitteisiinsa, suhteisiinsa. Mitä nyt tulee uuteen Marokon kanssa tehtävään sopimukseen? Komission mielestä se on vaatimaton, mm, tasapainoinen, kohtuullinen ja siinä ollaan noudattamassa kaikkia mahdollisia sääntöjä, sen, sen me takaamme eh, mitä tulee tähän eh, eh, tuontikiintiön tulee, se säilyy edelleen alle tason noin 300 000 tonnin keskimäärin siis. Ja kaiken kaikkiaan 285 000 tonnia tuodaan tällä tariffikiintiöillä jotka äh, normaalisti tämän omnes-regimin puitteissa äh, tulee noudatetuksi useimmissa tapauksissa. Äh, en, en voi hyväksyä tätä väitettä, että, että emme ole tehneet, ryhtyneet mihinkään toimenpiteisiin. Kiistän nämä väitteet. Emme ole löytäneet mitään järjestelmistä väärinkäyttöä. Yksi tapaus oli, yhden, sen yhden Olaf selvitti, tutki, ja ja äh, nosti siitä sitten, tai siis jutun ranskalaisen tuomistuimen päätettäväksi. Mutta joka tapauksessa äh, äh, ja maksamatta jääneitä tuontitulleja on alettu perätä komissio pyrkii varmistamaan paitsi kaikkien tuontituotteiden, tuoretuotteiden laadukkuuden ja kaikenmukaisen säännönmukaisuuden. Joka tapauksessa tässä vetoan, äh, kiitän parlamentin edustajien äh, valppaudesta ja äh, myöskin koko maataloussektorin valppaudesta tässä nimenomaisessa kysymyksessä. Ja voin vakuuttaa, että jos näyttää, jos näyttää siltä, että järjestelmällisiä väärinkäytöksiä on ilmennyt, komissio ne analysoi ja ryhtyy sitten riittäviin tarvittaviin toimenpiteisiin niiden osalta. Kiitos, komissaari. Kiitos kaikille. Tämä keskustelu tästä aiheesta on päättynyt ja istunto keskeytetään jatkuu kello 12.